muita direktiivejä, joita heihin sovelletaan. Joka tapauksessa äh, haluan vielä kiittää kaikkia. Sok kívánunk, képviselőasszony. Ja me toivotamme menestystä edustajalle. Ja näin keskustelu päättyy tästä aiheesta. Äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivin. Kiitos. Esityslistan mukaan meillä on seuraavaksi kohta, joka on herra Claude Moraisin mietintö direktiivin 2309 eu soveltamisella laajentaminen koskemaan kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä. Pitämättä puheita annan puheenvuoron esittelijälle Claude Moraisille. Neljä minuuttia. Kiitos puhemies pelkäänpä pahoin, että kun pääsen ensimmäiseen kohtaan puheenvuorossa, niin tänne ei jää ketään muita paikalle kuin te komission jäsen ja minä. Teillä on kestävyyttä. Ai niin, totta kai kansanpuolen koordinaattorikin on mukana. Ei, pitäisi nyt tuhlata puheaikaa tämmöiseen, mutta kiitos, että kansanpuolokin on paikalla ja odottelen vielä tähän aikaan yöstä puheenvuoroani. Komission jäsen, minun mielestäni tämä esitys. Te ja neuvosto onnistutte siinä hyvin, pelastitte esityksen, joka nyt hyödyttää niitä, jotka eivät koskaan olisi pitänyt jäädä tämän pitkän oleskelun direktiivin ulkopuolelle. Siellä olisi 2008 toinenkin mahdollisuus saada heidän mukaan, mutta valitettavasti kun ei neuvostossa ollut yksimielisyyttä, se ei toteutunut. Tämä on onnellinen päivä siis, että ehdotus jonka edeltäjä Martin Rohr käynnisti, niin tämä on saatu yhteisymmärryksen asti. Olen kiitollinen neuvostolle. Äsken totesin, valittelin, kun eivät ole paikalla. Jos nyt olisivat paikalla, olisin kiittänyt heitä, koska mielestäni Belgian puheenjohtajakaudella me saimme aika hyvää edistystä. Olen kiitollinen siitä. Esitys tuo selvää hyötyä niille, jotka ovat viisi vuotta tai pidempään olleet, mutta eivät saa pitkää oleskelulupaa. Ja vihdoinkin voidaan erottelu lopettaa EUn ulkopuolisten kansalaisten kohdalla ja saadaan aikaan suurempaa varmuutta heidän elämässään. Neuvottelujen kiperin ongelma liittyy siihen, miten voidaan laillinen oleskelu laskea, jotta saada viisi vuotta. Me tuimme komission siitä, että menettely ja käsittely pitäisi ottaa huomioon. Neuvosto kuitenkin sitä tiukasti vastusti. Olimme erityisen huolissamme siitä, koska menettely saattaa vielä vuosiakin jossakin jäsenvaltiossa. Saavutettu kompromissi neuvotteluissa oli se, että ainakin puolet menettelyajasta Ja jos otettaisiin huomioon, jos siihen menee puolitoista vuotta pidempään, niin silloin koko käsittelyaika huomioidaan. En nyt välttämättä halua mennä vastaavuustaulukoihin, mutta kai pakko on sanoa jotain niistäkin. Mieluummin en sanoisi mitään, mutta sen verran kuitenkin sanoan, sanon, että tässä tarvitaan horisontaalinen sopimus toimielinten kesken. Ja varsinkin neuvoston on tunnustettava, mikä merkitys vastaavuustaulukoilla on siinä, että voidaan valvoa lainsäädännön täytäntöönpanoa. Meillä on hyvin hankala tilanne ollut siellä. On vireillä monia asioita ja niitä on pitkitetty tämän asian takia. Soveltamisalasta olen iloinen myös, että siellä annetaan myös muuta tukea pakolaisasemassa olevilla. Siinä voidaan parantaa standardeja, antaa kaikille ryhmille uudelleenlaatimisen yhteydessä. Tässä näin edunsaajat voivat liikkua jäsenvaltion keskenkin. On erittäin tärkeää, että suojelu ei kuitenkaan katoa koskaan. Jäsenvaltiot joutuvat pitkällä, pitkässä luvassa tämän huomioimaan ja kuulemaan myös muu, sitä jäsenvaltiota, joka on antanut luvan, jos on vaarana se, että ihminen joutuu lähtemään maasta. Tässä voidaan huomioida myös kansalliset järjestelyt. Pitkä lupa edellyttää muutosta, jotta voidaan myös taata oikeudet. Me olemme noudattaneet myös perheen yhteysperiaatetta, mutta selvää on myös, että silloin kun se ei välttämättä ole sen edun mukaista, että hän joutuu seuraamaan karkotoimista, ihmistä, että se olisi automaattista. Saavutettu sopimus tässä on merkki yhdestä yhteistyötä, jota voi olla kolmen toimijoiden kesken turvapaikka- ja laillisen maahanmuuton asioissa. Näin meillä on nyt uudet puitteet Lissabonin myötä syntynyt. Nyt menee jo yli ajankin. Olen iloinen, että saatiin sopimusaikaa jäsenvaltioiden kanssa siinä, että niin haluaisin vielä kiittää varjosittelijöitäni kaikista ryhmistä, Nano Cheva, Cecilia Wikströmiä ja muita kollegoja, jotka ovat auttaneet sopimuksen synnyssä. Tämä oli aika mieluisa kolmikantaneuvottelu, ja se nyt tulee ihan ristiriitainen ilmaisu. Kiitos teillekin siitä, että se onnistui. Kiitos teille. Seuraavaksi puhuu ja pyydän uudelleen, että komission jäsen Malmström puhuu. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat. Haluaisin ihan ensiksi kiittää Euroopan parlamenttia ja esittelijä Claude Moraista. Olette tehnyt aivan fantastista työtä ja varjoesittelijät myös. Ja me olemme päässeet sopimukseen parlamenttikomissio ja neuvosto. Eh, ministeri on myös ollut erittäin avulias. Tämä kompromissi, johon olemme päässeet, on erittäin tasapainoinen kompromissi ja se on hyvin linjassa 2007 ehdotusten kanssa. Tämän pitkään oleskelleiden aseman antaminen tulee antamaan korkeamman suojelutason ja laillisen turvan Eh, ja paremman integraation meidän yhteiskunnissamme. Tämä on myös ensimmäinen rakennuspalikka meidän turvapaikkapaketissamme, johon kuuluu kuusi lainsäädäntö, tekstiä. Tämä on myös ensimmäinen askel kohti yhteistä turvapaikkajärjestelmää vuoteen 2012 mennessä. Tämä on osoitus siitä, että me olemme valmiita ottamaan tämän vakavan, mutta tärkeän haasteen vastaan ja lähtemään tälle tielle rakentavasti ja haluamme kaikki työskennellä tämän yhteisen päämäärän hyväksi mikä, mitä tulee tähän kuuluisaan vastaavuustaulukkokysymykseen, niin komissio on tehnyt neuvostolle julkilausuman, jonka haluaisin tässä lukea. Komissio vakuuttaa, että se varmistaa sen, että jäsenmaat luovat, laativat vastaavuustaulukoita ja kommunikoivat, informoivat komissiota niistä, koska tämä on kansalaisten etu. Se myös lisää laillista avoimuutta ja myös parantaa kansalaisten asemaa. Komissio on pahoillaan siitä, että tukea on ollut niin niukasti ja vastaavuustaulukot ovat tästä edes pakollisia, mutta kompromissin hengessä ja välittömän täytäntöönpanon aikaansaamiseksi komissio voi hyväksyä sen, että vastaavuustaulukot voidaan myös esittää ähm, tekstin lomassa ja rohkaisee jäsenmaita tekemään vastaavuustaulukoita. Komissio kuitenkin toivoo, että näin toimittaisiin ja me tulemme yhdessä ponnistelemaan edelleen yhdessä parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta eh, voisimme tämän horisontaalisen ja institutionaalisen kysymyksen kanssa työskennellä. Me kaikki olemme varmaan tästä yhtä mieltä, mutta on tärkeää, että se tulee pöytäkirjoihin, että se luetaan tässä. Mutta joka tapauksessa tämän erityisen mietinnön ja yksittäisen mietinnön kohdalla on erittäin tärkeää, että meillä on sopimus ja kiitän kaikkia teitä panostaksanne, panostuksekstanne siihen. Kiitokset. Ja nyt sitten ryhmien puolesta puhujat. Ensiksi EPP, Nedeljeva, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Merci, monsieur le président, madame la commissaire. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Haluaisin onnitella Muraisia tästä loistavasta työstä ja kiittäisin häntä esimerkillisestä yhteistyöstä varjoesittelijöihin nähden komission ja neuvoston nähden tässä tekstissä me olemme ottaneet suuren askelin eteenpäin yhtenäisen järjestelmän aikaansaamiseksi. Sopimus neuvostossa oli tarpeen ja me olen, olen hyvin iloinen siitä, että saimme vietyä tätä asiaa näin eteenpäin. Turvapaikkakysymyksessä meillä on vielä paljon tekemistä, mutta me emme saa kuitenkaan nyt luovuttaa ja neuvoston henki varmasti tulevista aihekokonaisuuksista myös jatkuu. Tämä aluksi. No sitten en nyt ryhdy toistamaan sitä, mitä esittelijä jo sanoi. Haluaisin kuitenkin kahteen asiaan kiinnittää huomiota. Ensiksikin kolmansien valtioiden kansalaisten integrointiin. Pakolaiset, jotka saapuvat tänne, ovat suuri haaste meidän talouksillemme. Kuitenkin meidän täytyy pyrkiä integroimaan kaikki henkilöt kaikkiin ehdoin. Hallituksemme ovat Lassaban No. Puhemies keskeyttää puhe. Voisitko hiukkasen hidasta puhettanne? Aika usein 10-15 vuotta ovat pakolaiset asuneet maissa, me eivätkä osaa vielä Valtiokieltä kieltä. Nämä eivät välttämättä sitten palvele val, valtiota, kun he eivät pysty viestimään kenenkään kanssa. Miten me voimme tätä tässä sitten integroida paremmin nämä ihmiset? Tämä liittyy siis suoraan kielten oppimiseen, koska kielen kautta tulee historiaperinteet ja taustat ja tavat tutuiksi. Minä haluaisin myös korostaa olevani kovasti pettynyt siihen, että neuvosto on kieltänyt nämä vastaavuustaulukot tekstistä me emme voi muuta kuin pyrkiä viemään neuvotteluja eteenpäin näistäkin kysymyksistä. Me mietimme sitä asiaa, milloin neuvosto olisi valmis hyväksymään tietojen jakamisen eurooppalaisten direktiivien soveltamisesta jäsenvaltioissa. Meillähän on oikeus esittää kysymys siitä, on, jos komissio ei tiedä, onko tekstejä transponoitu ja sovellettu oikein jäsenvaltioissa, mitä järkeä meidän siis lainsäädäntöä on ylipäätään luoda. Onnittelisin kuitenkin Malmströmien tästä julkilausumasta ja voitte uskoa meidän talomme tukeen. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi kun rouva Flasikova ei ole paikalla, niin puheenvuoronsa rouva Cecilia Wikström. Olkaa hyvä. ALDE-ryhmästä kaksi minuuttia. Syyden. Kiitos, herra puhemies. Ennen kaikkea ensin haluaisin kiittää Cloud Morais esittelijämme, koska hän tavallisen tapaansa on tehnyt korkealaatuista työtä, ollut avoin ja haluaa saada aikaan humanitaarisia inhimillisiä periaatteita myös tässä mietinnössä, johon me otamme nyt kantaa. Ihmiset, jotka ovat saaneet kansainvälistä suojelua jäsenvaltioja, usein ovat pitkäänkin noissa maissa, ehkä jopa loppuelämänsä, koska he, heitä vainotaan omissa maissaan ja siksi joutuvat oleskelemaan muualla pitkään. Moni on saanut kansainvälisen suojelun ja ovat siis samassa tilanteessa kuin ne, jotka ovat niin sanottuja pakolaisia. Kohtuullisesti voitaisiin ajatella, että he voivat olla sitten loppuelämässä, jos viisi vuotta vaan olet, ja se on myös komission ja parlamentin ajatus ollut. Neuvosto halusi jotain muuta, ja minä valittelen sitä. Haluaisin myös ottaa esille sen merkityksen, että perheenjäsenet, henkilökohta, joka on saanut kansainvälistä suojelua, saavat oman mahdollisuuden myös muotoilla elämäänsä. Esimerkiksi niin heillä perhe saa valita, seuraako vai ei. Olen iloinen siitä, että parlamentti hyväksyy tämän mietinnön. Valittelen sitä, että neuvosto ei hyväksynyt näitä vastaavuustaulukoita, mutta olen iloinen siitä, että näissäkin päästään eteenpäin myös kun me pääsemme eteenpäin turvapaikkapaketin parissa. Toivottavasti neuvosto kuuntelee paremmin jatkossa. Määräaika on kaikilla sama, nimittäin 2012. Nyt meidän täytyy antaa esille kannan, kantaa, mikä on yhteiseurooppalainen kanta turvapaikka- ja pakolaisasioissa. Muutoin sana solidariteetti menettää kokonaan merkityksensä. Minä haluaisin vielä kertaalleen kiittää Claude Moraisia esittelijää hänen tekemästä hyvästä työstä ja, ja tästä sanoisinko erinomaisesta yhteistyöstä tämän mietinnön parissa. Kiitos herra puhemies. Kiitoksia. Mekin haluamme kiittää tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi puheenvuoron saa vihreitten nimissä ja AL-ryhmänä Rova Sargentini. voorzitter vorige week waren we in athene met de commissie burgerlijke vrijheden. Kiitoksia puhemies. Viime viikolla Ateenassa käsiteltiin kansalaisvapauksia keskustelimme Mahmutin kanssa, joka on tullut Eritreasta ja Kreikan kautta matkusti Alakomaihin. maihin jos, jonne hän halusi jäädä. Hänellä oli siellä tuttavia, mutta hänet käännytettiin takaisin Kreikkaan. Ja kun lopulta ihminen saa pakolaisstatuksen Kreikassa, hän ei silti voi matkustaa vapaaksi, vapaasti vasta sitten, kun saa Kreikan kansalaisuuden, voi matkustaa vapausta ja hänen kaltaiselle nuorelle ihmiselle on 26-vuotias, niin tämä on tietysti ongelma, että hän ei voi ylittää maltakuntien rajoja. Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on vihdoin, vihdoin alkanut käsitellä tällaisia ongelmia, että Claude Moraes on tämän ensimmäisen askeleen ottanut tämän äh, turvapaikkapaketin eri tavalla paketoimiseksi. Mahmut haluaa jäädä Alankomaihin ja hän haluaa asettua sinne asumaan vastaavustaulukoita, oli vastaavustaulukoita tai ei. Ja hänellä on oikeus siihen, että hän saisi olla siinä maassa, missä hän haluaa. Tällaiset asiat täytyy vihdoinkin saada kuntoon ja siksi olen hyvin kiitollinen herra Moraisille. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt seuraavaksi puheenvuoron saa muut puhujat. Ensinnä Simon Busuttil, kaksi minuuttia. Kiitos, herra puhemies. Ensinnäkin minä haluaisin kiittää ja onnitella, onnitella esittelijää. Olen aivan samaa mieltä mietinnön kanssa. Mielestäni se antaa uusia oikeuksia niille, jotka hakevat kansainvälistä suojelua, mukaan lukien pakolaiset. Tämä koskee myös niitä ihmisiä, jotka ovat olleet viisi vuotta laillisesti EU-maassa. On tässä ongelmiakin ollut. Minä tulen itse maasta, jossa nämä on hyvinkin tunnettu. Kun pitää odottaa viisi vuotta, että saa oikeuden, niin se on liian pitkä aika, varsinkin sellaisessa maassa, jossa on valtava määrä ihmisiä, jotka ovat juuttuneet saapumismaahan. Itse tulee sellaisesta maasta, on niitä muitakin Kreikka on yksi esimerkki myös tällaisesta maasta. On paljon ihmisiä, jotka joutuvat odottamaan viisi vuotta tästä laista johtuen, ennen kuin saavat oikeudet niin, että he voivat saavat pitkän oleskeluluvan. Niin, että he voisivat hyötyä myös siitä mahdollisuudesta, että voisivat siirtyä EU-maasta toiseen. Tämä voisi auttaa Kyproksen tai Maltakaltaisia pieniä maita. Minä toivon, että tämä laki olisi vielä parempi, niin nämä ihmiset eivät joutuisi odottamaan viisi vuotta saadakseen lupaa, vaan he saisivat sen jo etukäteen. Kuitenkin haluaisin kiittää herra Moraisia siitä, että hän on tämän tunnustanut hän on tehnyt kaikkensa, että ainakin symbolisesti hänen perustelussaan tämä voitaisiin huomioida. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, parahin kollega. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Joan Enchu. Kiitokset puhemies. Minä tahtoisin onnitella Claude Moraesia tästä hyvästä työstä ja kiitän häntä erinomaisesta yhteistyöstä. Tämä on hyvin laadukas koordinointityö Libe-valiokunnassa. On oikein hyvä asia se, että tässä luodaan oikeusperustaa näille kansainvälistä suojelua nauttiville ihmisille unionin alueella. Nämä henkilöt ovat saapuneet yhteen unionin jäsenvaltioon ja nyt saavat sitten oikeusperustan kaikissa valtioissa muuallakin. Ja näin eh, sitten voidaan puhua myös pitkän oleskeluluvan ma- ma- saamisesta samalla tavalla kuin muillekin kolmansien valtioiden kansalaisille. Tässä täytyy toimia kuitenkin hyvin syrjimättömästi ja täytyy taata eh, se, että tämä oleskeluaika ja jäsenvaltiossa lasketaan tasapuolisesti kaikissa valtioissa. Näin, tässä laskemisessa, tämän ajan laskemisessa täytyisi laskea koko unionissa oloaika eh, mukaan ja eh, kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Meidän täytyy muistaa myös se, että nämä he henkilöt usein joutuvat haavoittuvaan tilanteeseen unionin ulkopuolella ja näin ollen heidän turvallisuutensa täytyy taata täällä meidän, valtiossa, meidän valtioidemme sisällä perusoikeusasiakirjan mukaisesti. Tämä direktiivi tuo selvät lisätäydennykset nykyisin voimassa olevaan lainsäädäntöön ja myös tätä karkotuskysymystä käsittelee oikealla tavalla. Minun mielestäni tätä tekstiä täytyy täytyy tukea yleis, yleisesti, koska se käsittelee turvapaikkakysymyksiä ja kansainvälisen suojelun kysymyksiä hyvin tasapuolisesti. Kiitokset teille. Sitten keskustelevan puhujaluetteloa. Siellä vain yksi tällä haavaa. Herra Obermeier saa minuutin, olkaa hyvä herra Obermeier. Kiitoksia puhemies. Minä en näe tätä niinkään ruusunpunaisena tätä mietintöä. Pikemminkin näen sen kansalaisten huolten kautta, koska jos joku on viisi vuotta ollut jäsenmaassa, niin hän saa pitkän, pitkään oleskelleen statuksen, eh, jos hän on pakolainen. Mutta tämä on tätä pehmeää eh, turvapaikkaoikeutta. Ja tämän jälkeen henkilö voi sitten mennä johonkin toiseen jäsenmaahan. Ja tietysti silloin ihminen valitsee sellaisen maan, jossa näitä porsaanreikiä löytyy. Eli tässä tapahtuu nyt sekundäärimaahanmuuttoa ja hyväksikäyttöä. Tämä viiden vuoden aika on problemaattinen, koska se voi johtaa siihen, että yritetään väkisin pitkittää käsittelyaikoja ja sellaiset jäsenmaat, joilla on korkea sosiaalinen standardi ja jotka ovat jo erittäin voimakkaasti maahanmuuton rasittamia, niin he, niille tulee ongelmia tästä. Eli minä olen hyvin kriittinen tätä mietintöä kohtaan. Kiitoksia. Niin, Kiitoksia tämän puheenvuoron myötä. Pääsemme tämän kohdan loppuun, mutta vielä annan puheenvuoron komission jäsen Malmströmille. Olkaa hyvä. Eipä paljon lisättävä oikeastaan ole. Tässä on laaja yhteisymmärrys ja tuki herra Claude Moraisin työlle tässä direktiivistä. Vetoaisin häneen ja muihin sikäli, että tämä on tärkeä rakennuspalikka. Toivottavasti saa hyvän tuen äänestyksessä huomenna tämän ensiaskel yhteisessä matkassamme kohti vuotta 2012 pakolaispakin. Toivottavasti tämä rakentavan yhteistyön henki säilyy. Minä luotan teidän tukenne myös tulevissa direktiivissä. Kiitoksia, hyvää yötä. Kiitoksia kovasti, hyvä komission jäsen. Sitten viimeisenä, mutta ei vähimpänä puheenvuoron saa herra Morais, olkaa. Uh, Kiitoksia vielä komission jäsen teidän tekemästänne työstä. Yksi syy siihen, että olemme nyt saaneet otettua ensimmäisen askeleen ja toivottavasti tulee myös huomenna, niin se johtuu siitä, että vaikkakin turvapaikka-alue on hyvin arkaluontoinen aihe täällä parlamentissa, kuten herra Busuttil esitti, pienemmille maille, kun jokainen lainsäädäntöosio voi johtaa hyvin kohtuuttomiin vaikutuksiin, ei pelkästään pienissä maissa, vaan suuremmissakin, kuten Kreikassa. Siksi täytyy olla hyvin varovainen myös tämän mietinnönkin parissa, vaikkakin siellä on perustelusta joitakin aiheita sen takaamiseksi, että jäsenvaltiot otetaan riittävän vakavasti, kun on kyse vakavista jäsenvaltioista. Kuten Nadecheva totesi ja Rova Wikström, hän puhui perheenjäsenistä ja karkotuksista, perheväkivallasta ja kaikesta tästä. Olemme pystyneet jotain sanomaan myös mietinnössä. Se, se johtui siitä, että neuvottelut etenivät hyvin korkealla tasolla komission ja neuvoston kanssa. Parlamentissa tehtävä työ kollegojen parissa myös sitten Rova Sargentini halusin myös nähdä vastaavuustaulukot. Se on nyt tärkeää sanoa, että Turvapaikanhakijatkin odottavat vastaavuustaulukkoja. Siinä tarvitaan varmasti nyt hyvää painostustyötä niiden puolesta, että neuvosto kuuntelee. Kiitos kaikki kollegat tuestanne tämän mietinnön parissa. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti. Hyvät kollegat, nyt ilmoitan, että keskustelu päättyy, äänestys toimitetaan huomenna puolelta näkemiin rova komission jäsen. Nyt seuraavaksi esitän, että menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Meillä on yhteiskeskustelu aluepolitiikasta. Siellä on Luhan esittelijänä. Ja Ramona Niho Manescu